ottaa kantaa, kun valmistelemme politiikkaa tulevaisuuden suhteen. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuorosta. Kiitoksia, herra ministeri. Olemme saaneet kuusi päätösohjelman ehdotuksesta tätä keskustelua varten. Äänestämme huomenna kello 12. Muutamat kollegat ovat ilmaisseet halunsa puhua. Oletan, että ne koskevat esityslistan seuraavaa kohtaa tuosta menettelystelmän puhujien listaa. Sen ne puheenvuorot on jo pidetty. Seuraava kohta esityslistalla koskee neuvoston komission julkilausumia aiheena yhdistyneiden kansakuntien neljässä vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi. Minulle huomautetaan jatkuvasti, että olemme vahvasti järjessä aikataulusta, joten pyytäisin teitä kaikkea pitämään kiinni puheajoista, että tämä koskee sekä myös komissiota ja neuvosta. Pyydän mahdollisimman tiiviitä puheenvuoroja niin, että voisimme eh, saada esityslistamme läpi vietyä aikataulun mukaisesti. Annan puheenvuoron ensimmäisenä herra Nemetille neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Honorable members, ladies and gentlemen. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unioni on täysin sitoutunut neljännen teen YK-konferenssiin yhdistyn, ne, vahiten kehittyneitä maita koskien, joka pidetään Istanbulissa, ja tämä on mahdollisuus edistää tukea vähiten kehittyneille maille. Neuvosto on vähän aikaa sitten hyväksynyt mm, päätelmät, joita voidaan käyttää suuntaviivoja tässä konferenssissa. Vähiten kehittyneiden maiden priorisointi on eh, tarpeen. Siksi olemme eh, sitoutuneita tukemaan kaikkien vähiten kehittyneiden maiden eh, mukaan ottavaa kehittymistä. Ne ovat kansainvälisen yhteisön heikompi lenkki ja ne kärsivät erityisesti luonnonkatastrofeista, ihmisten aiheuttamista katastrofeista, talouskatastrofeista ja kulkutaudeista. Meidän tulee tukea toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa vähiten kehittyneitä maita ja meidän tulee oppia Brysselin toimintaohjelmasta, kun asetamme tavoitteita vähiten kehittyneille mailla. Pitkän tähtäimen kumppanuus vähiten kehittyneiden maiden kanssa on tarpeen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Erityisesti Euroopan unioni on sitä mieltä, että Istanbulin konferenssin lopputuloksen tulisi käsitellä kolmea er-, kysymystä erityisesti. Näiden maiden heikkouden vähentäminen ja niiden kestokyvyn parantaminen, kestävän ympäristökehityksen edistäminen näissä maissa ja mukaan ottavan talouskasvun edistäminen. Nämä maat, nämä ajatukset ovat esillä valmistelevassa vaiheessa ja konferenssissa Euroopan unioni on äh, suurin lahjoittaja vähiten kehittyneille maille. Se on ollut äh, menestyksekkäin kehitysyhteistyökumppani, erityisesti mitä tulee markkinoille pääsyyn, alkuperämaihin, äh, velkataakan vähentämiseen ja se on edistänyt kehitys yhteistyöpolitiikan johdonmukaisesti. Jotkut vähiten kehittyneet maat ovat edistyneet ja kasvaneet viime vuosikymmenen aikana, mutta kuitenkin edistys on ollut epätasaista ja paljon työtä on vielä tehtävänä, erityisesti Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa ja konfliktin jälkeisissä maissa. Siksi EU on uudelleen vahvistanut sitoumuksensa yhdessä saavuttaa tavoitte, että BKT 0,15-0,20 prosenttia annettaisiin vähiten kehittyville maille. Tämän pitäisi perustua aloitteellisuuteen vastaanottajamaissa. Euroopan unioni korostaa riippuvuutta, keskinäistä riippuvuutta niin sanottujen LDC-maiden kanssa. Siellä täytyy kunnioittaa tasa-arvoa sukupuolten välillä, eh, demokratian periaatteita. Me olemme vakuuttuneita, että kaikki maat ovat vastuussa siitä, että autamme kehitysmaita niin, että ne pääsevät pois köyhyydestä ja saavat edistystä aikaiseksi. Edistys LDC-maissa riippuu siitä, miten johdonmukaista meidän kehitysyhteistyöpolitiikkamme on. Sen takia tehokkuutta täytyy parastaa, avustusmekanismien tehokkuutta täytyy parantaa ja sitoumusten tehokkuutta niin ikään. EU on vedonnut myös muihin avunantajiin tämän tavoitteen täyttämiseksi. Kaikkien täytyy antaa oma osuutensa avustuksista. Kiitos kiitoksia. Annan pian puheenvuoron komissiolle, mutta edustaja Nikolai on nostanut sinisen kortin. Oletan, että hän haluaa käyttää puheenvuoron sitten, kun siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Sinistä korttia ei voi käyttää, jos haluaa esittää kysymyksiä neuvostolle tai komissiolle, joten ymmärrän, että yritätte nyt metsästää tässä puhemiehen silmää myöhemmin käytävässä keskustelussa. Seuraavana edust- eh, komission edustaja, komission jäsen Fyylä, hän voi esitellä julkilausumassa. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, komission on sitoutunut neljännen YK konferenssin onnistumiseen, joka järjestetään Istanbulissa. Luodaan uutta poliittista voimaa osallistavalle kasvulle, kestävälle kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle kaikkein vähiten kehittyneimmissä maissa. Sitoumus ja vakaumus ilmaistaan neuvoston johtopäätöksissä, jotka julkistettiin viime viikolla. Meillä on suuntaviivat EUn osallistumiselle tulevaan konferenssiin. Olen iloinen, kun voin todeta, että Euroopan parlamentti on vahvasti edustettuna valtuuskunnassa, joka osallistuu konferenssiin. Monet vähiten kehittyneistä maista ovat edistyneet kehityksessään, mutta kehitys on ollut hyvin epätasaista ja paljon työtä on vielä jäljellä. Jotkut vähiten kehittyneet maat ovat päässeet eteenpäin, mutta monet junaavat paikoillaan, eivätkä saavuta vuosituhat tavoitteita. Me, avunantajat, yhdessä vähiten kehittyneiden maiden kanssa joudumme ottamaan opiksi tiettyjen maiden menestyksestä ja myös siitä, miten Brysselin toimintaohjelmaa on täytäntöön pantu. Globaali kumppanuus ja keskinäinen vastuu ovat keskeisiä konferenssin onnistumisen kannalta. Kehitys on yhteinen haaste. Vähiten kehittyneet maat ovat tietysti päävastuussa omasta kehityksestään niin, että ne suunnittelevat ja täytäntöön panevat asianmukaista politiikkaa ja saavat aikaiseksi hyvää hallintoa. Kun ajattelemme vähiten kehittyneitä maita, niin Euroopan unioni on ollut niiden, niiden kaikista menestyksekkäin kehityskumppani. Erityisesti kun ajattelemme markkinoille pääsyä, alkuperäsääntöjä ja velan helpottamista. Euroopan unioni on suurin avunantaja vähiten kehittyneille maille ja on edistynyt huomattavalla tavalla virallisen kehitysavun antamisessa. Se on voinut kolminkertaistaa apunsa näille maille viimeisen vuosikymmenen aikana. Istanbulissa Euroopan unioni vetoaa muihin avunantajiin ja kehityskumppaneihin, jotta ne pääsevät samalle sitoumustasolle. Meillä on velvoite auttaa kehittyviä maita niin, että ne pääsevät ulos köyhyydestä. Tämä globaali kumppanuus nousevien talouksien kanssa äh, on sellainen, että myös niiden pitää tehdä oma osuutensa. Me haluamme osallistavaa, tasa-arvoista kasvua. Se on keskeistä näille kaikille maille. Yksityisellä sektorilla on keskeinen osuus, sillä voi olla valtava vaikutus ihmisten elämään sitä kautta, että se synnyttää työpaikkoja ja vaurautta. Kaupan mahdollisuudet kasvun moottorina ja työllisyyden moottorina on huomattava. Kuitenkin Euroopan unioni haluaa korostaa sitä, että edistys vähiten kehittyneissä maissa on hyvin pitkälti riippuvainen demokratian, hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien kehittymisen kanssa. Edistys LDC-maissa riippuu myös kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta. Sen takia jatkuvaa ponnistelua tarvitaan, jotta voimme parantaa tehokkuutta avustusmekanismeissa ja politiikan johdonmukaisuutta. Puhemies, hyvät jäsenet, puheenjohtajavaltio mainitsi jo kolme prioriteettia. Voin vain lisätä, että konferenssissa pitäisi puuttua myös seuraaviin kysymyksiin. Euroopan unioni vaatii systemaattisempia mekanismeja niin, että tehdään tiettyjä myönnytyksiä ja tukea niille maille, jotka ovat pääsemässä pois tästä kategoriasta. Tämä johtaa siihen, että monet maat todellakin pääsevät pois vähiten kehittyneiden maiden kategoriasta seuraavan vuosikymmenen aikana. Kiitos.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 liittyvät sitoumukseen. Olitte hyvin selvä sana niistä, mutta niiden täytyy kulkea käsi kädessä selkeiden toimenpiteiden kanssa näiden päätösten tueksi. Euroopan parlamentin edustajat YK on kokouksessa Istanbulissa tuovat mukanaan hyvin vahvan päätöslauselman, joka jossa on hyvin tyydyttäviä kantoja, mutta meillä on ongelma tämän valtuuskunnan eh, statuksen kanssa, koska tarkkailijoina he eivät pysty eh, puuttumaan keskusteluun ja eh, ymmärtääkseni komission puheenjohtaja Barroso voisi tämän tilanteen ratkaista, jotta siirtolaisvirtoja voitaisiin valvoa. Ei riitä, että hyväksytään se, että näin monet ihmiset elävät köyhyydessä ja kurjuudessa. Eh, Lähestymistapaa vähiten kehittyneitä maita kohtaan pitäisi uudistaa, koska mitä ilmeisimmin ne välineet, joita tällä hetkellä käytetään, eivät ole riittäviä, jotta köyhyyden noidankehä saatettaisiin murrettua. Myöskin näiden maiden näiden maiden varoja hyödyntävät muut ja on epävarmuutta näissä maissa, joka aiheuttaa perusturvan puuttumisen, rikollisuutta e, ja niin poispäin. Ja jos Istanbulissa saamme aikaan mekanismit, joilla parhaimmin voidaan käsitellä näitä köyhyyden ongelmia. Een economische groei van 7 procent, ruime toename. Kiitoksia puhemies. 7 prosentin merkittävä kasvu koskien lapsia, jotka menevät kouluun ja demokratian edistymisen osalta. Ja Afrikan maissa on ollut suurta edistystä viimeisten kymmenen vuoden aikana ja velka on saatu lyhennettyä ja rokotteita on saatu saatavilla, mutta olemme vielä kai, kaukana tavoitteista. Köyhien maiden kasvu ei ole riittävä. Köyhien maiden luettelo on pysynyt samana pitkän aikaa. Yhdellä dollarilla eläviä perheitä on vähemmän, mutta, mutta, mutta edelleen on pysyvät yllä korruptoituneet järjestelmät. Meillä ei ole riittävästi tulevaksi. On Istanbulissa vedettävä johtopäätöksen. Meidän on oltava tarkkaavaisempia, on saattava, saatava jaettua tasaisemmin hyvinvointia näissä maissa. Tämä voisi vähentää jännitteitä ja tuoda rahaa, yhte, rauhaa. Yhteiskunnallinen rauha, yhteiskunnallinen rauha tuo myös kasvua enemmän kun, kun diktatuurit on voitava nopeammin jakaa hyvinvointia. Se on mahdollista paremmin demokraattisessa järjestelmässä kuin diktatuurin alla. Perhe köyhässä maassa joutuu sairastuessaan joutuu täydellisen katastrofin tarvitaan rahoitusta terveydenhuoltojärjestelmille ja sairausvaikutusjärjestelmille niin, että rokotusten lisäksi saadaan hyviä klinikoittajia. Kiitoksia. Liberaaliryhmän puolesta edustaja Görens yksi minuutti. Kiitoksia. Puhemies, 19 miljardilla dollarilla kehitysapu on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämän pitäisi ainakin aritmeettisesti olla auttamassa meitä nostamaan vähiten kehittyneitä maita pois köyhyydestä. Tilanne ei kuitenkaan ole näin selkeä. Pitää tehdä valintoja. Ensinnäkin täytyy auttaa yhteistyöohjelmilla LDC-maita. Sen lisäksi täytyy vetää mukaan myös nousevat taloudet, Kiina ja Yhdysvallat. Niillä varmasti on riittävästi varoja auttaakseen kehitysmaita. Kolmanneksi meillä on oltava vahvoja kumppanuuksia vähiten kehittyneiden maiden kanssa. Niillä on keskeinen rooli. Me voimme auttaa niitä tietotaidollamme, asiantuntijuudellamme, poliittisella osaamisellamme. Vain tämä on se, mikä auttaa. Me olemme pääavustajia, avunantajia Euroopan unionina. Meillä, meidän täytyy olla johtajuusroolissa myös konferenssissa. ECR-ryhmän e puolesta edustaja Deva puolitoista minuuttia. Haluaisin kiittää Rova Teodorosta siitä, että hän nosti esiin Euroopan parlamentin statuskysymyksen kansainvälisessä konferensseissa. Meillä on kolme, meidän kolmen Euroopan unionin toimielimen pitäisi tarkastella tätä hyvin pian, muuten syntyy ongelmia. Me olemme yksi suurimmista lahjoittajista vähiten kehittyneille maille maailmassa. Köyhyys on kuitenkin lisääntynyt eikä vähentynyt. Noin kymmenen vuotta sitten Pascal Lamy ja kehitys kehitysvaliokunta äh, ottivat käyttöön tämän äh, ajatuksen kaikki paitsi aseet, mutta tämä parlamentti on muuttanut sen äh, siksi, että on ikään kuin kaikki paitsi maanviljelys. Näissä maissa ei kuitenkaan ole teollisuuskapasiteettia, vaan maanviljelystä, jos haluamme helpottaa näiden ihmisten pääsyä köyhyydestä. Meidän täytyy lisätä kauppaa, ei kehitysapu, vaan kauppa mm auttaa ihmiset nousemaan köyhyydestä. Ja siksi meidän täytyy tukea näitä maita viemään niitä tuotteita, joita ne voivat viedä, nimittäin maataloustuotteita ja kalastustuotteita. Meillä on kuitenkin hyvin tiukat säännöt täällä, mikä on eurooppalaisten kuluttajien kannalta hyvä, mutta me emme auta näitä maita lisäämään kauppaansa ja ainoastaan näistä maista kolme on noussut vähiten kehittyneiden maiden kategoriasta. Meidän täytyy lisätä tätä toimintaa, muuten ainoastaan hämäämme itseämme näitä maita. Edustaja Zimmer, yksi minuutti. Minä haluaisin kysyä komission neuvoston edustajilta, miksi heidän tulee tänne, miksi he tulevat tänne ikään kuin puhekuplien kanssa. Ei ole mitään hyötyä siitä, jos sanotaan, että kun valmistellaan Istanbulin konferenssia, EUn jäsenvaltiot vihdoinkin noudattavat täysin kehitysyhteistyösitoumustaan, eikä voida hyväksyä sitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät sitä tee. Ei voida hyväksyä sitä, että miljardi ihmistä näkee nälkää päivittäin ja erityisesti vähiten kehittyneissä maissa asuu näitä ihmisiä. Eikä voida hyväksyä sitä, että suurin osa meidän kehitysavustamme ei mene maatalous rakenteiden parantamiseen, vaan tämä osuus on vähentynyt huomattavasti. Ja sitten meillä on kuitenkin miljardi nälkään näkevää ihmistä ja sitten sanotaan, että toivomme, että LDC-maista tulisi eh, kestävämpi ja se on mielestäni jo kyynistä. Meidän täytyy konkreettisesti puhua ongelmista ja ottaa, tehdä konkreettisia sitoumuksia, jotta vihdoinkin autamme näitä maita. Klaes, ja sitoutumattomien puolesta edustaja Kleis. VN-top over de minst ontwikkelde... Kiitoksia, puhemies. YK on seuraavassa huippukokouksessa. Meillä on erittäin hyvä tilaisuus puhua aid quantity-argumentista, eli perustelusta, jotka perustuvat sille, että talouskasvua on enemmän, kuin tukea on enemmän. Kaikesta, kaikkea tätä ei ole kuitenkaan vahvistettu Haluaisin mainita James Quatin Spiegel, Spiegel-lehdessä huhtikuussa hän totesi, että on tuettava demo, demokratiaa, korruptiosta on päästävä eroon. Afrikkalaisten hyvin usein eh, on maksettavaa. He eivät ole riippumattomia, vaan riippuvaisia. Sen sijaan on yrityshenkeä koitetaan tukahduttaa. Se on, olisi kuitenkin hyvin tarpeellista. Kaikki tämä merkitsee vaikeuksia Afrikan kehitykselle. Tavalliset afrikkalaiset eivät edes huomaa, mitä näitä näkökohtia sen, sen sijaan, että annettaisiin lisää varoja, tarvittaisiin lisää yrittäjyyttä ja olisi an, kohdennettava varoja asianmukaisella tavalla. Edustaja Kleis, täällä on sininen kortti edustaja Burmanilta. Hyväksyttekö äh, kysymyksen? Edustaja Burman, teillä on 30 sekuntia. Voitteko eh, kertoa minulle, että ulkopuoliset, ulkoiset edut Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat johtaneet siihen, että eh, diktatuurit pysyvät vallalla, että eh, ei usein tämä toimi eikä mitään ole tehty vakauden kannalta, kuten Afrikassakin ja Lähi-idässä. Eli demokratia ja demokratialiikkeet tämä tässä tarkoittaa demokratiaa, siksi tarvitsemme kehitysapua. Uh, niin, todellakin olen yhtä mieltä siitä, mitä edustaja Berman sanoi. Tosiaankin usein diktaattorit ovat jääneet paikalleen. Esimerkiksi Kuubassa Fidel Castro. Hyvin usein hänet on määritelty kumppaniksi. Tämä pitäisi olla kuitenkin jo menneisyyteen. Nyt meidän olisi todella puhuttu neuvoteltava ainoastaan demokraattisesti valittujen henkilöiden kanssa. Ja olisi näin vahvistettava näiden maiden demokratioita. Kiitoksia. Edustaja Kaczmarek, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Termi vähiten kehittyneet maat luotiin 40 vuotta sitten. Sitä avunantajat ja kehittyneet maat alkoivat käyttää puhua, puheessaan niistä maista, jotka kaikista eniten tarvitsevat tukea. Määrittely ei perustu pelkästään tulotasolle, vaan siinä otetaan huomioon myös muita tekijöitä, talouskasvu ja niin edelleen. Kannattaa panna merkille, että suurin osa LDC-maista sijaitsee Afrikassa. Näin ollen pitää paikkansa, että EU kiinnittää erityistä huomiota Afrikan mantereeseen suuri osa LDC-maista, äh, oikeastaan siis niiden määrä on, on lisääntynyt ja vain kolme ei enää kuulu tähän kategoriaan. Siitä syystä YK konferenssissa pitäisi vakavissaan pohtia, miten voitaisiin määritellä sellainen strategia, että maat pääsisivät ulos LDC-kategoriasta. Pitäisi olla sellainen järjestely, joka on helppo toteuttaa ja helppo valvoa neuvoston pitäisi tehdä ehdotuksia, joilla tätä prosessia voitaisiin kehittää. Meillähän on aloite osallistavasta kasvusta. Tietyt jäsenet ovat varauksellisia tästä käsitteestä. Toisaalta taas kasvu on ydintekijä taloudellisen eh, suorituskyvyn parantamisessa näissä maissa. Kiitos Arsenis, ja Edustaja Arsenis, yksi ja puoli minuuttia αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαζόμαστε... Komission jäsen, hyvät kollegat. Me tarvitsemme selkeitä tavoitteita, kun teemme päätöksiä Istanbulissa, ja tavoitteen täytyy olla se, että äh, puolitetaan vähiten kehittyneiden maiden lukumäärä Tämä tuntuu itsestään selvästä, mutta 30 vuoden aikana ainoastaan kolme näistä maista on onnistunut nousemaan tästä kategoriasta. Meidän täytyy kunnioittaa sitoumuksiamme antaa 0,2 prosenttia BKTstämme vuosittain näille maille. Meidän täytyy myös varmistaa se, että kohesiopolitiikkamme on johdonmuka- että, me, että meidän politiikkamme on johdonmukaista. Me emme voi antaa näille maille ensin tukea ja sitten varastaa niiltä epäreilun kauppapolitiikan kautta. Meidän täytyy investoida näihin maihin ja suojella niitä ilmastonmuutokselta. Meidän täytyy myös tasapainottaa epäoikeudenmukaista sosiaalipolitiikkaa, jota siellä on noudatettu. Meidän täytyy tukea myös paikallisia maatalousmarkkinoita ja välttää keinottelut näissä maissa. Tämä on haaste meille kaikille, mutta se on erityisesti haaste näille köyhimmille maille. Edustaja Arsenis, herra Devela kysymys teille. Mahtaisikohan arvon herralla olla samaa mieltä minun kanssani? Hän käytti hyvin vahvaa termiä. Sanoitte, että me varastamme kehitysmailta. Esimerkki tästä voisi olla se, että kaksi miljoonaa euroa pienelle saarelle maksettiin mm, tonnikalasta ja tämä sitten maksettiin huimalla voit, myytiin huimalla voitolla muualla. Kaksi miljoonaa ikään kuin käännettiin sitten yli kahdeksi sadaksi miljoonaksi. Näin me onnistumme käyttämään hyväksi kalastuspolitiikkaa. Edustaja Deva, olette suurelta osin oikeassa. Kalastussopimukset EUn ja kolmansien maiden kanssa on kysymys, jota on tarkasteltava syvällisesti EUlla on sopimuksia näiden maiden kanssa ja pääsy näihin maihin ja se yritetään tehdä mahdollisimman kestävältä pohjalta, mutta meidän on katsottava, miten ne äh, rahat, jotka annamme korvauksena tästä äh, kalasta, onko se äh, riittävää ja tällä tavoin voitaisiin auttaa näitä maita nousemaan tästä kategoriasta. Kiitoksia. Edustaja Migalski, yksi minuutti. No Kiitos puhemies, naiset ja herrat. Minusta ministeri ei ole oikeassa. Tästä kategoriasta poistumistavoite on minusta optimistinen. Olen edellisten puheenvuorojen kanssa samaa mieltä siitä, että vain kolme maata, Botswana, Verde ja Malediivit, ovat päässeet pois vähiten kehittyneiden maiden kategoriasta. Tämä osoittaa sen, että politiikassa on tiettyjä puutteita. Tietyt maat ovat sellaisia, että niillä ei ole luonnonrikkauksia, ne ovat rikkaita maita muutoin, esimerkiksi Japani tai Sveitsi. Toiset taas ovat luonnonvaroiltaan rikkaita, mutta sitten politiikka tuottaa köyhyyttä. sen sijaan, että annetaan tukea vähiten kehittyneille maille, tuetaan niitä kauppapolitiikalla. Kenties EU pitäisi tarjota poliittista tukea niin, että ne voisivat luoda demokraattisen vakaan hallinnon. Uh, uh, Kiitoksia. Hyvät kollegat, minulla on kymmenen pyyntöä tähän menettelyyn ilman puhujalistaa. Valitettavasti me olemme myöhässä aikataulusta, siksi otan vain kuusi henkilöä ja pyydän anteeksi neljältä. Edustaja Basescu, Nedelcheva, Kolles Vastra, Stiller, edustaja Nikola ja edustaja Ferreira. Pyydän anteeksi muilta, mutta valitettavasti emme voi toimia toisin. Edustaja Basescu, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Neljäs YK on äh, LDC-maiden konferenssi on hyvä mahdollisuus tarkastaa kansainvälistä tukipolitiikkaa äh, kaupan alalla nämä maat ovat suurissa vaikeuksissa näillä taloudellisten muutosten ja rahoituskriisin aikoina elintarvikkeiden, peruselintarvikkeiden hinnan nousu on erittäin vakava ongelma. Sitä emme voi ohittaa. Kauppatuen tavoitteena on kansainvälisen kilpailukyvyn kasvaminen näissä 48 maassa. Ja tässä haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on juuri köyhyys ja auttaa rahoitustukea siihen, että päästään vuosituhat tavoitteisiin. Olen sitä mieltä, että olisi hyödyllistä, että kehitysmaat osallistuisivat tähän prosessiin, koska heillä on kokemusta kauppamekanismien uudistuksista. Kiitoksia. Edustaja Elcheva, yksi minuutti. Le président, les progrès depuis les mois puhemies. LDC maiden äh, äh, kehitys heikentelee meidän oman no, kehitystä. Äh, LDC-maiden määrän nousu osoittaa, että meidän on tarkistettava politiikkoja, välineitä keinoja, keinojamme. Kaikkein köyhimmät ovat helppoja uhreja yleiselle kriisille ja sodalle ja köyhdelle. Tämä edellyttää merkittäviä ponnistuksia rauhan, vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien takamisen puolesta. Olisi tarkastettava sisäisiä, vahvistettava olisi vähennettävä, demokra- eh, eh, vähennettävä mm. korruptiota ja edistettävä demokratiaa ja omistusoikeuksia näissä alikehittyneissä maissa. Taloudellisella eh, puolella meidän olisi annettava voimakkaampaa tukea maanviljelijöille, pk-yrityksille ja valtion varojen oikeuden käytölle niin, että saataisiin käytön uusia välineitä. Edelleen tukivälineitä olisi kohdennettava paremmin, olisi pidettävä huoli, että ne ovat yhden, yhteen sopivia tavoitteiden kanssa – olisi myös tuettava kansalaisyhteiskunnan yksityissektoria ja sitä on tuettava tulevan vuosikymmenen. Mikro. Hace 10 años los países donantes acordamos en Bruselas un plan de... Brysselissä sovimme kymmenen sitten suunnitelmasta LDC-maita varten. Siihen liittyy äärimmäisen köyhyyden juuri näistä maista kun kaikki ymmärrämme, että vähiten kehittyneet maat eniten kärsivät globaaleista ongelmista, kun ajatellaan muun muassa elintarvikkeiden hintaa. Kuitenkin kymmenen vuotta myöhemmin emme ole saavuttaneet tavoitteita, joihin pyrimme. Vain kaksi 42 maasta ovat päässeet pois tästä statuksesta. Me olemme nyt keskeisessä vaiheessa. Seuraava YK on konferenssi Istanbulissa on konferenssi, jossa tarkastetaan tehtyä työtä ja laaditaan uusi toimintasuunnitelma. Meidän on sitouduttava toimintaan näiden maiden kanssa on osoitettava, että kymmenessä vuodessa olemme oppineet jotakin aikaisemmasta vaiheesta nyt ja että olemme valmiita antamaan tehokasta ja laadukasta tukea niin, että pääsemme tavoitteisiimme ei vuonna 2001, vaan vuonna 2015 vuosituhat tavoitteiden mukaisesti. Kiitoksia. Edustaja Stiller, yksi minuutti. Thank you, Mr. President, and thank... Kiitos puhemies. Kiitos neuvostolle ja komissiolle kaikille puheenvuoroista kun ajattelemme vähiten kehittyneiden maiden haavoittuneisuutta. Kaikki aloitteet ovat tervetulleita. Haluaisin kuitenkin kysyä kysymyksen, onko elintarviketurvallisuus osana keskusteluissa? Saharan eteläpuolisessa Afrikassa maanviljelijät suurimmalta osalta ovat naisia. Jos voitaisiin heitä auttaa parempien maatalousmenetelmien käytössä, niin tilanne helpottuisi. He voisivat auttaa itse itseään. Näin antaisimme merkittävän panoksen köyhimpien hyvinvoinnin eteen. Kun parlamentin valtuuskunta menee konferenssiin, se on hyvä asia. Haluan myös mielelläni kuulla sitten, mitä siellä on tapahtunut. Kiitoksia puhemies. Olen vakuuttunut siitä, että kyseessä on parlamentti, joka ottaa vastuun saavutetuista tuloksista, kun ajatellaan EUn solidaarisuutta ja maailmanlaajuisesti köyhyyttä vastaan. Olemme vastuussa myös siitä, kuinka näitä Euroopan varomaksajien varoja on käytetty. Tästä syystä haluaisin ottaa sille ajatuksen, jonka mukaan tämän konferenssin pitäisi olla meillekin tilaisuus tarkastaa solidarisuusmallia, jota olemme tähän mennessä toteuttaneet. Jos katsomme, mitä tarkoitamme vähiten kehittyneillä mailla, huomaamme, että köyhät maat ovat edelleen köyhiä ja rikkaat maat ovat edelleen elintasoltaan paljon korkeammalla tasolla kuin muut. Meidän on siis katsottava uudelleen, minkälainen on lahjoitusmallimme. Muussa tapauksessa on vaarana, että tuesta ei ole hyötyä niille maille, jotka sitä saavat. Edustaja Ferreira, yksi Obrigado, Presidente. Neste debate falamos dos países mais pobres e mais fracos do planeta. Kiitos puhemies. Puhumme tässä planeetan kaikkein köyhimmäistä maista. Melkein puoli sataa maata, jonka kansalaiset kärsivät eri konferenssien tulosten vähäisyydestä. Ei tämä ole mikään kohtalo, ei ole luonnollista, että nämä maat ovat köyhiä. Monet istuvat kultakaivoksen päällä. Kyseessä on epäoikeudenmukaisuus, epäinhimillisyys, sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen mallin epäonnistuminen, joka perustuu asymmetrisiin suhteisiin, se aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta. Tämä johtuu myös myös veroparatiisien käytöstä ja rahoituksesta ja vääristymisestä ja mm, siitä, että muut voivat hyödyntää, hyötyä näiden luonnonvaroista. Tarvitaan aitoa yhteistyötä, kehitysyhteistyötä. Tätä kautta voidaan saada nämä maat ulos köyhyydestä. Kiitoksia. Kiitoksia. Komission puolesta ja komission jäsen Fyylä viisi minuuttia. Thank you. Uh, Mr. President, honorable members. Uh puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä mielenkiintoinen keskustelu osoittaa sen, että meillä on kaikilla samat tavoitteet. Yhteinen päätöslauselmaesitys, jonka poliittiset ryhmät ovat tekeneet, heijastelee tätä. Haluaisin mainita seuraavat päätavoitteet, jotka ovat meille kaikille yhteisiä. Ensinnäkin se, että konferenssin pitäisi olla hyvin tulossuuntautunut. Euroopan unionin pitäisi täyttää sitoumuksensa. Tavoitteena on tietenkin tukea näitä maita niin, että ne pääsevät pois vähiten kehittyneiden maiden kategoriasta. Me olemme tehneet sitoumuksia markkinoille pääsyn, velan helpottamisen suhteen ja varamme osan virallisesta kehitysavusta LDC-maille. Politiikan johdonmukaisuus kehitysyhteistyöpolitiikassa pitäisi olla sellaista, että se johtaa siihen, että kaikki politiikan sektorit voivat tukea näitä maita. Köyhyyden vastaista taistelua prioriteettina pitäisi pitää, aivan niin kuin jäsen Stiller totesi, elintarviketurvallisuuden, maatalouden ja infrastruktuurin. Aivan niin kuin arvon jäsen Deva totesi, ehdotti kaupan tulee olla hyvin merkittävässä roolissa. Me olemme kaikki tunnustaneet sen, että vähiten kehittyneet maat ovat itse päävastuussa omasta kehityksestään. Sen takia tehokkaammat verotusjärjestelmät, parempi hallinto on kovasti tarpeen. Vaikkakin niillä ei juurikaan ole vastuuta ilmastonmuutoksesta, niin kuitenkin vähiten kehittyneet maat siitä joutuvat pahiten kärsimään. Näin on, meillä on velvoite auttaa niitä sopeutumaan tilanteeseen. Johtopäätöksenä voin todeta, että parlamentti on aina tukenut vähiten kehittyneiden maiden ponnisteluja. Tämä varmasti jatkuu. Kiitos. Thank you, Commissioner. Uh... Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt neuvoston puolesta eh, herra Nemet, viisi minuuttia. Thank you very much, the floor. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, liittyen kokonaissummaan haluaisin sanoa, että vuodesta 2002, kun neuvosto määritteli sitoumuksensa Montereen konferenssiin, äh, neuvosto on päättänyt ottaa käyttöön kaikki muut äh, lähteet kehitysyhteistyön rahoittamiseksi, erityisesti kotimaiset lähteet, jotka tulevat innovoivista rahoituslähteistä ja yksityissektorilta ja nousevilta talouksilta. Vuoden 2011 johtopäätöksissään neuvosto on ottanut esiin se, että EU vakavasti harkitsee innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka voivat tuottaa tuloja. Tällä tavoin saadaan aikaan luotettavaa rahoitusta kehitysyhteistyötä varten, erityisesti mitä tulee heikoimpiin maihin ja köyhimpiin maihin. Haluaisin yhtyä komissiosen Fyylen mielipiteen, mitä tulee äh, siihen, että meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksistamme Euroopan unionissa. Ja myöskin äh, haluaisin tukea hänen kommenttejaan äh, mahdollisuudesta lisätä kauppaa LDC-maiden ja Euroopan unionin välillä. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitoksia, hyvä ministeri. Meillä on useampia päätöslauselmia tästä. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys järjestetään huomenna kello 12.